goedemorgen collega's. Huomenta. Voorzitter eh, de magistris. Huomenta De magistris puheenjohtaja on meidän edelleen sairaana. Näin ollen minulla on nyt kunnia eh, olla myös tämän aamuisen kokouksen puheenjohtajana. Esityslistaluonnos on toimitettu ja niin kuin on ilmoitettu, nyt on niin, että tiistaille meillä on tarkoitus käsitellä ylimääräinen kohta. Se päätettiin jo koordinaattorinen kokouksessa. Ja siinä keskustelussa, jonka kävimme vastuuvapaudesta ja, ja Tsepon tapauksen käsittelyn yhteydessä. Meidän pitäisi vielä muodollisesti tehdä tilinpäätös ja ottaa, ehdotan, että otamme sen kohdaksi 2b eli puheenjohtajan ilmoitusten jälkeen ja kes- ennen keskustelua Rova Kateliinin Sorin Ivanin mietinnöstä Sopiiko teille tämä? Sillä meidän täytyy kuitenkin hoitaa tämä tilinpäätös, jotta sitten helmikuun ykkösessä tai kakkosessa, kakkosessa tämä saataisiin esityslistalle. Onko, sopiiko tämä hyvä? Hyvä, hyvä. Ja sitten kaksi ilmoitusasiaa. Ensinnäkin eilen illalla saimme kirjeen siitä yksiköstä, joka vastaa euro. Esitämme tiettyjä kysymyksiä, jotka on osoitettu myös Klaus Vellelle ja sovimme sitten varapuheenjohtaja Kratsan kanssa, varapuhemies Kratsan kanssa, että tätä käsiteltäisiin myös vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, joka, käsit, joka liittyisi sitällä mietintöön parlamentista. Ja mietitään sitä, järjestetäänkö tapaa, tapaaminen tämän valiokunnan ja, ja sitten muiden välillä. Ja Rova Kratsa vastuullisena varapuhemiehenä ehdottaa, että tapaaminen olisi 16. helmikuuta Strasbourgissa. Se on keskiviikko. Ja hyvä näin. Tarkka ajankohta on vielä auki, mutta tämä on kokous, johon teille tullaan kutsumaan. Ja tämä on tapaaminen ilman tulkkausta. Ilmeisesti siellä puhutaan englantia. Tämä on siis ilmoitus teille kutsuun tulossa. No niin, meidän pitäisi varmasti tavata nämä ihmiset koska sitten voisimme sitten lähteä selvittämään parlamentin vastuuvapautta. Sitten toinen ilmoitusasia oli koordinaattorin kokous tiistai-aamulla, tiistai-illalla kello puoli kuuden puoli seitsemän välillä. Ja siellä käsiteltiin useitakin asioita ja tehtiin useita päätöksiä. Esityslista oli hyvin täysi. Ja nyt on vielä saatu pöytäkirjakin valmiiksi näiden koordinaattorin päätöksestä. Tänään iltapäivällä saatte tämän pöytäkirjan sähköpostitse, ja ellei siihen tule mitään huomatettavaa, niin sanoisin, että sitten pitäisi hyväksyä tällä tavalla koordinaattoreiden päätökset. Hyvä näin. Sitten kohta Sepol, tilinpäätös. Tässähän on tehty päätösluonnos, joka on lähetetty sähköpostitse, joka on teille toimitettu. Ja ehdotus Euroopan parlamentin päätökseksi, joka koskee Euroopan poliisiakatemian tilinpäätökseksi vuodelta 2008 esittelijä Rova Veronique Mathieu. Rova Mathieu, jos teille ei ole mitään lisää lausuttavaa asiasta, Täällä on muuten suullinen tarkistus, jonka herra Odi on esittänyt. Jos teille sopii, niin antaisin ensin puheenvuoron herra Odille, jotta hän voisi selventää, miksi hän on tehnyt tuon suullisen tarkistuksen. Ja vasta sen jälkeen te saatte esittelemään ne puheenvuoron, jotta voittaa kantaa asian. Sen jälkeen minä muodollisesti kysyisin kollegoilta, sopiiko tämä kaikille. Ja että äänestetään suullisesta tarkistuksesta, jos se kaikille sopii, niin sitten voimme tämän ehdotuksen ottaa äh, päätettäväksi joko ilman tarkistusta tarkistuksella Odi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kuulun niihin jäseniin, jotka ovat sitä mieltä, että pitäisi mahdollisimman nopeasti saatavaa tilit äh, valmiiksi ja haluaisin ehdottaa, että korvaamme sanan approve, hyväksyy, joka nimittäin antaa sellaisen vaikutelman, että hyväksyisimme tilit, koska mehän tiedämme tänä päivänä, että vuonna 2008 tilit ovat vääriä, eikä korjauksia ole tehty vuoteen 2008, vain, vaan vuoteen 2009. Ja tässä on puhe 1,2-1,4 miljardista eurosta. Puhun artiklasta 5 liitteessä kaksi sisä, sisäisessä työjärjestyksessä, kun meillä on kaksi, kahteen kertaan evätty vastuuvapaus, niin meidän on vain ehdotettava, että parlamentti virallisesti päättäisi tilit. Sana approve voi antaa sellaisen vaikutelman, että meidän valiokuntamme hyväksyy nämä tilit. Emmekä me kyllä voi hyväksyä tilejä, josta tiedämme, että ne ovat väärennettyjä. Joten ehdotan, että parlamentti vain päättää tilien päättämisestä. Ähm, Kiitoksia, Starva Mattia esittelijänä. Tässä on kyse siitä, että kappale yksi tässä nykyisessä ehdotuksessa sana approved korvattaisiin er- esitellä tavalla. Sinä pitäisi laittaa decisive, eli päättää. Rova Mathieu. Merci, monsieur le président. Bon. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyväksyn tämän kyllä, koska tässä on tärkeää se, että tilit saadaan päätettyä, kuten tiedämme. Joten minä kyllä tuen tätä tarkistusta. Haluaisin täsmentää, että, että aikaa on mennyt tässä paljon, mutta olen tyytyväinen, että tilit saadaan päätettyä tänään. Jos emme olisi käyttäneet näin paljon aikaa, niin täällä on paljon sellaisia asioita, joista emme olisi saaneet tietoa. Erityisesti koskien näitä oikaisuja, joista herra Odi puhui, sekä tietoja, joista uusi johtaja on meille kertonut, joten olen oikein tyytyväinen siitä, että aika on kulunut, mutta hyväksyn herra Odin ehdotuksen. Dank u. Um, dan moet ik formeel vragen Kiitoksia. Sitten minun täytyy muodollisesti kysyä, onko jollakulla, jollakulla varaumia tätä suullista tarkistusta vastaan. Jens? Eigentlich nur ein... Äh, Oikeastaan, no sisällöllisesti olen samaa mieltä mutta kielellisesti, jos tämä englanninkielinen versio on pohjana, agree voisi olla parempi kuin decides. Mutta tämä on lähinnä tämän toimituksellinen esitys. Sisällöllisesti tämä kyllä sopii. Veronique. Veronique. Le fait de mettre agrees, ça donne Haluaisin vielä toistaa, että tämä sana agrees merkitsee, että tämä sopii meille, mutta ongelma on siinä, että vuoden 2008 tilit ovat väärennettyjä. Jos sana decide ei käy, päättää, verbi siis, niin laitetaan sitten, että tilit, tilit päätetään sen sijaan, että päätetään tilien päättämisestä. <laughs> ei panna sitten mitään verbiä tuohon päättää siis tilit. Met die uh, laatste opmerking van meneer Odi. Uh... Øh, no, tästä viimeisestä herra Odin huomautuksesta. Sopiiko teille tämä, että sanotaan yksinkertaisesti, että tehdään tilinpäätös? Esittelijä. Kyllä minulle tämä sopii, se on varmasti paras sanamuoto. Dan uh, stel ik voor dat we overgaan tot de formele stemming. Met... Sitten ehdotan, että lähdemme itse muodolliseen äänestykseen äänestyskortilla. Ovatko kaikki ottaneet korttinsa mukaan? Äänestys alkaa. Minulla ei ole sellaista kuvaa, että, että ryhmillä olisi täällä liikaa edustajia. Me emme nyt laske sitä kuitenkaan. No odotetaanpa vielä hetki. Esittelijä ei ole vielä ottanut korttiaan esille. Nyt äänestys on päättynyt. 18 on annettu ääntä 18 puolesta, ei yhtään tyhjää, ei yhtään vastaan. No hyvä. Onnittelut Rova Matiölle ja kiitän tehdystä työstä. Kiitän myös herra Odia. Tiedän, että tämä on ollut rankkaa työtä ja nämä kammottavat kokemukset, joita teillä on ollut sitten siirrämme kollega Kavakisille, joka sitten huolehti asiasta tulevaisuudessa. Hyvä. Sitten kohta kolme esityslistalla. Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaminen, petosten torjunta vuosikertomus 2009. Esittelijä on Katalin Soin Ivan. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, I've had my presentation in uh, Romanian. No oli tämä esitys romaniaksi, mutta ilmeisesti tänään romaniaa ei ole tarjolla tulkkauksessa, eli puhun nyt englantia. Mutta puhun nyt sitten lyhyemmin, eikä niin yksityiskohtainen kuin se olisi ollut omalla äidinkielelläni, eli romaniaksi. Tolken door uit de Nederlandstalige cabine, cabine dat tulkit sanovat, sanovat juuri, että, että nyt parhaillaan yritetään huolehtia mahdollisimman pikaisesta, että teillä on tilaisuus sitten puhua romanian kielellä. Heti kun tämä asia on niin pitkälle, voitte vaihtaa romanian kielellä, mutta siihen mennessä ehkä teidän pitäisi pitää puhua englantia. Niin, koska minun täytyy kyllä lähteä sitten toiseen kokoukseen pian. Meillä on aika kovia paineita Euroopan budjetissa, eikä ainoastaan siksi, että meillä on nyt talous- ja rahoituskriisi, mutta myöskin, koska kansalliset hallitukset eivät halua nostaa osuuksiaan Euroopan budjettimaksuista, vaikkakin meillä on nyt enemmän painopistealueita sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Ihan lyhyesti voisin kertoa, että haluaisin onnitella Olafia sen toiminnasta. Ja täytyy sanoa, että se tekee erittäin hyvää työtä EUn petosten torjunnassa, mutta myöskin täytyy sanoa, että se ei kuitenkaan riitä. Hyvin paljon vastuuta on kansallisella tasolla ja siellä ei tehdä, hoideta samoja tehtäviä kuin Olafissa ja hyvin paljon pitäisi tehdä kansallisella tasolla. Ja tällä tavalla ja tässä tapauksessa mielestäni Euroopan komission tulee painostaa enemmän kansallisia hallituksia. Sitten omista varoista. kansallisissa säännöksissä on puutteita, joka käy ilmi tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, erityisesti kun ajatellaan riskianalyysejä siinä vaiheessa, kun valitaan niitä tietoja, joita käytetään tullivalvonnassa. Meidän tulisi pyytää, että jäsenvaltiot vahvistavat tullisäännöksiään – Näin voitaisiin antaa riittävää tukea näissä kysymyksissä. Täytyy myöskin todeta, että on keskeisen tärkeää, että on hyvin selkeä ja konkreettinen kuva tilanteesta ennen kuin lähdetään hakemaan ratkaisuja. Ja siksi mielestäni jäsenvaltioiden on annettava selkeämpiä ja luotettavampia ja verrattavissa olevia tietoja liittyen eurooppalaisten varojen käyttöön. Ongelmia esiintyy edelleen ja joissain jäsenvaltioissa jotkut jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet näitä tietoja ajoissa. Ja monissa tapauksissa nämä tiedot eivät ole kovin helposti verrattavissa. Sitten maatalousmenoista. Hyvä uutinen on, että olemme parantaneet raportointijärjestelmää tällä alalla ja nyt 95 prosenttia raporteista on saatu tällä hetkellä, mutta vielä on jäsenvaltioita, joista ei ole tullut näitä raportteja. Ajallaan esimerkiksi Suomi, Itävalta, Alankomaat, Slovakia ja Yhdistynyt kuningaskunta. Ja vielä on ongelmia, mitä tulee yhdistyneen hallintovalvontajärjestelmän toimintaan – Esimerkiksi Romaniassa ja Bulgariassa on ongelmia. Komission jäsen Cholos puhui hänen omasta strategiastaan ja hän kannusti näitä maita tekemään suurempia ponnisteluita tämän järjestelmän täytäntöönpanossa. Ja sitten tilanne on aika katastrofaalinen, kun ajatellaan takaisin perintä osuuksia tämän politiikan alalla. Vuonna 2009 ainoastaan 42 prosenttia 1266 miljoonasta saatiin perittyä takaisin. Ja se on aika pieni summa. Sitten kohesiopolitiikasta. No, suurin ongelma liittyy julkisten hankintojen lainsäädäntöön. Tällä alalla komission tulisi pyrkiä etenemään nopeammin lainsäädännön harmonisoinnissa. Kussakin jäsenvaltiossa on erilaista lainsäädäntöä ja se ei aina ole kovin avointa ja monet taloudelliset toimijat eivät pysty osallistumaan julkisiin tarjouskilpailuihin. Sitten maataloudessa ja maaseudun kehittymisessä on ongelmia, mutta tällä hetkellä meidän lukumme eivät ole luotettavia ne ovat hyvin kiistanalaisia. Esimerkiksi Bulgaria. Bulgarian viranomaiset eivät ole ryhtyneet riittäviin toimiin, mutta mielestäni tämä 20 prosenttia, tämä on kuulemma hyvin kiistanalainen luku. Ja tästä nyt pitäisi vielä keskustella. Ja sama ongelma koskee kansallisvaltioiden raportteja ja lukuja, joita on saatu jäsenvaltioista. Ja vielä kerran totean, että meidän täytyy miettiä erilaista raportointijärjestelmää, joka olisi luotettavampi ja selkeämpi ja verrattavissa oleva. Mutta tällä hetkellä tässä oli kaikki. Kiitos. Thank you. Ik heb op dit ogenblik uh, Kiitoksia. Tällä hetkellä on yksi puheenvuoropyyntö. Jopa siitis. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ehdottaisin, että ottaa kuulemme ensin Ulafista herra Ilitsiä, joka haluaisi nyt puhua. Herra Ilit. Um, thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä minun pitäisi aloittaa sanomalla, että tänään, jos minulla vielä on puheenvuoro, sen jälkeen kun olen puhunut, pitää aionkin puhua, niin jos minä senkin jälkeen vielä saan puhua, niin äh, edustan tässä nyt koko komissiota eikä pelkästään Olafia. Ja minun täytyisi kattaa asioita, jotka kuuluvat myös komission yksiköiden vastuualaan. Jos minä tällä pohjalla saan jatkaa, kiitos, niin teen niin. Olemme hyvin kiitollisia, että meillä on tilaisuus äh, esittää jotakin kommentteja tästä, tähän mietintöluonnokseen, joka sisältää kiinnostavia ajatuksia, jotka varmasti auttavat meitä siinä työssä, johon me olemme ryhtymässä teidän tärkeällä tuellanne tästä valiokunnasta käsin. Ensinnäkin yleinen huomio erityisen oleellista äh, aikaisemmissa äh, tämän tyyppisissä mietinnöissä, joita teidän valiokuntanne on laatinut, on se, se, se että esittelijä on, <clears throat> esittelijä on selkeä käsitys siitä, mikä on eri toimielinten toimijoiden suhteellinen rooli sillä, se mitä tilintarkastustuomioistuin tekee ja mikä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen luonne on, se on aivan erilainen kuin mitä Olaf tekee ja siinä mielessä tämän raport, Olafin raportin luonne on äh, toisenlainen, koska molemmat meidän, meidän tutkintatyömme Olafissa ja siinä työssä, mitä me teemme komission puolesta kokonaisuudessaan keräämällä ja analysoimalla näitä ä, äh, raportteja. Me, Olaf ja komissio, me joudumme noudattamaan hyvin tiukkoja säädöksiä ja tiukkoja, tiukkoja juridisia määritelmiä esimerkiksi suhteessa siihen, mitä mikä on epäselvyys. Tilintarkastustuomioistuin ei tee näin, ja se on aivan oikein, koska tilintarkastustuomioistuin tekee ammattimaista talouteen perustuvia arvioita tilanteesta. Kummatkin näistä tuotteista kuuluvat, ö, perustuvat niiden ongelmien on, ö, ymmärtämiseen, jotka liittyvät taloudellisen etujen puolustamiseen. Kummallakin oma roolinsa, ja jos voin sanoa, niin tämä onkin, tulee hyvin selkeästi esiin tästä mietinnössä, tässä mietinnössä, jossa te keskustelette. Ja sitten <clears throat> yksityiskohtiin selvästikin juridinen velvoite, se, että raportoidaan epäselvyyksistä, on tärkeä asia, sitä täytyy kunnioittaa. Siinä olemme päässeet, olemme päässeet eteenpäin dialogissa jäsenvaltioiden kanssa vuosien mittaan. Meillä on parempia järjestelmiä, olen kiitollinen erityisesti niistä kommenteista, joista kun puhuttiin näistä epäselvyysjärjestelmistä, joka on, on jopa vallankumouksellinen muutos tässä järjestelmässä, kun puhumme resurssoinnista ja tämän järjestelmän parantamiseksi. Me olemme tuottaneet enemmän tietoa ja tilastointia – myös komission 325 raporttiin aikaisempina vuosina. Täällä on ainakin tietyillä tasoilla on huomattu epäselvyyksiä petoksia tietyillä sektoreilla. Me olemme pystyneet kartoittamaan tätä tietty, tiettyyn mittaan ja toivonkin, että tämä tieto on sellaista tietoa, joka omissa rajoissaan antaa tilastollista luotettavuutta, jota voidaan käyttää teidän keskusteluissanne, niin kuin esittelijä on tehnytkin. Emme tietenkään voi antaa ihan tarkkaa, jos mitään arviota siitä todellisesta petoksen tasosta, petosten tasosta. Ja tämä on sellaista, jota olen, olen en ole vielä julkisuudessa lähtenyt tekemään, koska meillä ei ole tietoa, meillä ei ole järjestelmää saada tätä tietoa. Ja kun puhutaan rikollisen toiminnan tasosta, niin täytyy olla, tämä, syy, tämä on oikeastaan pysyy arvion tasolla. Ja onkin tärkeää, että sitä ei lähdetä julkisuudessa julkisuuteen esittämään lukuja, jotka eivät ole riittävän luotettavia, jotka äh, antaisivat sitä poliittista painoarvoa, jota ne edellyttäisivät. Niinpä tätä emme pysty tekemään, emmekä pysty ehkä tulevaisuudessakaan. Olemme kiitollisia niin ikään kommenteista, jotka koskivat ää, äh, ää, äh, tätä tulopuolta. Tämä on joskus unohtunut. Se on ehkä vähemmän herkkä, kun puhutaan yleensä maineesta eh, eh, tässä europrojektissa. Ja työ, joka tehdään menopuolella, ja niin kuin esittelijä tässä aamulla sanoikin, tämä on äärimmäisen tärkeää aivan erityisesti nykyisessä tilanteessa, kun vaikeuksia on julkisessa rahoituksessa – koko unionissa ja jäsenvaltioissa. Ja sitten julkisista hankinnoista on melkoisen todennäköistä, tämä täytyy nyt esittää hyvin ahdikkaasti, että komissio hyväksyy vihreän kirjansa tästä asiasta puolentoista tunnin kuluttua. Jos puhuisi hieman myöhemmin täällä, niin voisin kertoa sitä enemmän yksityiskohtia mutta niin kuin näette tänään aamulla, että eteenpäin on menty. Niin kuin komissio on jo aikaisemmin sitä tuntunut siitä tekemään. Ja konsultaation pohja oli äh, sidos, pohjalla oli konsultaatio sidosryhmien kanssa ja tässä on tarkoitus yksinkertaistaa julkisia hankintasääntöjä sitten, kun aika koittaa, niin lainsäätäjä pyrkii riittävään tasapainoon, jotta saataisiin näistä säännöistä riittävän tarkkoja, jotta sekä säädöksen kirjainta että periaatetta noudatetaan. Ja tällä tavalla voitaisiin välttää sitten liialliset määräykset, liialliset säädökset, jotka johtaisivat sellaiseen tilanteeseen, että sääntöjä ei voida noudattaa, jolloin meillä on, syntyy vaikeuksia, jolloin meillä syntyisi vaikeuksia silloin, kun tekniset virheet ovat välttämättömiä jolloin on vaikea erottaa teknis, tekninen virhe ja vaakava äh, rikollinen käytäntö toisistaan. Sitten perintä on toinen tärkeä ja aika kummallinenkin juttu. Äh, perintäsäännöt vaihtelevat sektorista, toiseen, sektorista toiseen. On myös vaikea arvioida äh, noin äh, perinnän tuloksia, koska ohjelma, vaikutukset esimerkiksi rakennerahastoissa. Siellä perintä tulee, äh, tapahtuu sykleinä, joka tulee muutama vuotta sen jälkeen, kun menosykli on kulunut loppuun. Ja todellista perintätasoa se täytyy odottaa, kunnes ohjelmajakso, ohjelmasykli on päättynyt, jolloin se on jo aika lailla myöhäistä saada tästä sitten riittäviä opetuksia. Sitten lopuksi puheenjohtaja on, tietysti, on tietenkin hyvin poliittinen juttu määritellä, mitkä maat voidaan mainita. Ja jos tässä lähtisin yksityiskohtiin, niin tästä tulisi pitkä puhe. En kuitenkaan usko, että on perusteltua mainita vain yhtä maata. Jos minut pakotettaisiin antamaan lista maista, jotka mainittaisiin, se olisi pitempi kuin yksi yhden maan lista. Kiitoksia. Dank u wel, meneer Illet, voor de toelichting. Als u laat... Kiitoksia, herra Illit, tästä selvityksestä. Jos sitten myöhemmin haluatte osallistua keskusteluun, niin se sopii oikein hyvin. Täällä on viisi puheenvuoropyyntöä. Meneer Sundergaard, meneer Geyer, mevrouw Makovei en nu ook uh, collega uh, Skilakakis. Dat zijn er dus zes. Ehm, siis kuusi puheenvuoropyyntöä. Herra Basitis. Tussen, ne Kalfin ook. Meneer Basitis. Taip, ačiū, <clears throat> gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų dabar jau žymiai sudėtingiau yra kalbėti, kada kalbėjo. Kiitoksia. Nyt on vaikeampi puhua, kun kuulin, mitä komission edustaja sanoi. Ja hän sanoi, että monet asiat ovat itsestäänselvyyksiä ja haluaisin kiittää kollegaani Katalin Ivania tästä erinomaisesta työstä. Nyt meillä on kokonaiskuva tilanteesta ja se osoittaa, että maataloudessa ja kohesiovarojen osalta meillä on edelleen ongelmia rahoituksen osalta. Kuten komission edustaja totesi, kun tehdään poliittisia päätöksiä, parlamentin jäsenten on saatava tietoa siitä, mitä tapahtuu eri jäsenvaltioissa – me mainitsimme uudet jäsenvaltiot Bulgarian ja Romanian, joissa on säännönvastaisuuksia hyvin runsaasti, mutta tämä ei oikeastaan ole poliittinen päätös, jota tehtäisiin jäsenvaltioissa. Miljardia euroja, joita ei ole käytetty oikealla tavalla, Meidän tulee pakottaa jäsenvaltiot pitämään kiinni määräajoista ja aikatauluista, ja meidän pitää vauhdittaa tätä prosessia. Sitten julkisista hankinnoista. Minulla on vähän henkilökohtaista kokemusta tästä ja tiedän liiankin hyvin, millaista vastustusta jäsenvaltioissa on, kun kyseessä ovat julkiset hankinnat, jotka pitäisi hoitaa keskitetysti käyttäen erilaisia IT-hankintoja. Ja niissä, pitäisi, niissä on mukana hyvin vähän ihmisiä ja vastustus on suurta, joten täytyy nyt odottaa puolitoista tuntia, kun komissio hyväksyy tämän vihreän kirjan – ja tiedän, että jäsenvaltioita on pyydetty kertomaan kokemuksistaan tällä alalla. Mutta mielestäni tässä valiokunnassa yksi tärkeimpiä tehtäviä vuonna 2011 on se, että otetaan käyttöön tehokas julkisten hankintojen säännöstö. Meidän pitää puuttua näihin syihin eikä niinkään seuraamuksiin. Ja syyt liittyvät tämän prosessin alkuvaiheeseen. Ja tämänhetkisessä julkisten hankintojen järjestelmässä on kaiken näköisiä mahdollisuuksia kiertää sääntöjä. Eli haluaisin kiittää esittelijää, joka on maininnut julkiset hankinnat suurimpana ongelmana. Ja meidän kaikkien täytyy muistaa, että tämä on suuri tehtävä tulevaisuutta silmällä pitäen. Eli meidän pitää saada aikaan avoimempi julkisten hankintojen järjestelmää jäsenvaltioissa. Kiitos. Deutsch. Kiitoksesta, edustaja Deutsch. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani Iván kollégának. Kollegat, kiitoksia. Ensinnäkin kiittäisin kollega Ivania tästä mietinnöstä ja haluan ilmaista kiitokseni Olafin tekemästä työstä. Tämä työ on merkittävää ja hyvin tärkeää. Ja uskon, että, että esittelijä ymmärtää sen tässä mietinnössä ja myös tässä suullisessa selvityksessä. Haluaisin puuttua kahteen asiaan. Totta kai tämä on hyvin monimutkainen asia. Ja voisin puuttua useisiin yksityiskohtiin, mutta puhun vain kahdesta. Ensimmäinen on tämä menetelmä, jonka valitsitte, että nimetään tiettyjä, ja se, ja tiettyjä se valita. Nimetäänkö ja jo mitä nimetään? Ja olen samaa mieltä herra Makovein kanssa. Hän on selvittänyt Euroopan unionin usean otteeseen, että hän, ja hän selvitti sen käyttämällä EU-kieltä. Minä, minä, minulle sopii se, että nimetään valtiot ja haluan nähdä selkeät, selkeät ja oikeudenmukaiset säännöt ja näiden selkeiden sääntöjen pohjalta uskon, että meidän täytyy pystyä näkemään ää, kaikki, jotka ovat tehneet, epäsel- joilla on epäselvyyksiä Euroopan rajojen käytössä. Meidän täytyy nähdä näiden ongelmien syyt ja ongelmien laajuus Meidän täytyy nähdä. Ja huolimatta siitä, mitä EU-varoja käytetään ja mistä on kysymys, meidän täytyy nähdä ongelmien laajuus ja, ja ongelmien syyt ja ongelmien aiheuttajat. Me haluamme nähdä kaikki virheet, että ne on listattu ja kirjattu ylös. Täytyy saada selkeät selvitykset niistä periaatteista, mitä käytetään näissä analyyseissä. Kyllä, me olemme määritelleet, että tietyt virheet ja epäselvyydet täytyy, että niitä on raportoitu siellä ja täällä. Meidän täytyy saada selkeät taulukot jäsenvaltioissa, koska muussa tapauksessa, ellei näitä selkeitä tietoja käytetä ja ellei näitä selkeitä periaatteita käytetä, niin em, meillä ei ole oikeutta nimetä näitä yksittäisiä jäsenvaltioita. Totta kai en nyt tietenkään epäile esittelijän hyvää tahtoa. Anteeksi, että sanon näin. Minä en suinkaan äh, hyökkää kollega Ivania vastaan, mutta, mutta minua alkaa kyllästyttää äh, tämä tyyli, jota me käytämme. Me emme kuitenkaan käytä tosiseikkoja, ja vaikka me puhummekin, niin sanomme että kyllä, että sanon tämän nyt sulkeissa, että ehkä tällainen on tapahtunut, ehkä Bulgarissa, ehkä Romaniassa, ehkä tämä on voinut aiheuttaa tiettyjä ilmiöitä myös muissa jäsenvaltioissa. Ja mahdollisesti sitten ja mahdollisesti tätä ei ole kysymys pelkästään Romaniasta ja Bulgariasta, eikä ole pelkästään 2004-2007 eh, pelkästään, eivät pelkästään ne maat, jotka liittyivät silloin tällä EU-hun. Mikä tahansa jäsenvaltio on voinut tehdä epäselvyyksiä epäselvyyksiä on tapahtunut siellä täällä. Mutta tämä ei ole hyvä se tapa. Me tarvitsemme normatiivisen konseptin. Eiköhän nyt olisi syytä lopettaa, päästä, lopettaa tämä noidankehän. Me aina puhumme, kuinka herkkät ja vaikea tämä asia on. Puhumme aina vaikeuksista tällaisissa asioissa. Aina sanomme, että olisi kiva saada selkeä taulukko epäselvyyksistä, jossa mainitaan jäsenvaltiot silloin, kun puhutaan näistä raporteista, joita äh, tilintarkastusomistuin laatii. Ja sitten me palaamme aina siihen lähtökohtaan, niin käymme aina saman keskustelun aina tuon tuostakin. Ja niin kuin komission edustaja sanoi, ei voida nimetä yksittäisiä jäsenvaltioita, ellei ole mitään selkeää pohjaa. Haluaisin nähdä nämä taulukot, jossa on selkeää tietoa, selkeät selvitykset, selkeät periaatteet. Ja anneeksi, että puhun näin pitkään, mutta minusta tämä on vakava asia. Ja ilmeisesti on eroja näissä virheistä, joita tilintarkastustuomioistuin Olaf on selvittänyt, mutta minusta – muutama tuhat ihmistä ymmärtää tämän, jos kuulette tämän sanan virhemäärä, niin mietitäänpä, kuka lukee näitä interneteissä. Nämä ihmiset eivät pysty erottamaan virhetasoa, joka Olaf tai aktiivitestustoimisto on selvittänyt, koska he, he eivät tiedä, tunne näitä asioita riittävän tarkasti. Ja kun, jos tarkastellaan kohesiorahastoja, niin se saattaa lukea, että virhemäärä on alentunut, ja tämä on tilikastumistoimen kertomus, ja sitten saattaa lukea, että tämä väärä on lisääntynyt, ja se taas on Olafin raportissa. Että, että näin ollen internetissä näkyy ristiriitaisia raportteja, ihmiset eivät tiedä, että nämä kaksi tasoa merkitsevät eri asoa, ja nämä ovat ristiriitaisia, ja tähän meillä ei ole varaa. Eh, Kiitoksia, Herr Deutsch. Mitä te lopuksi sanoitte? Tämä liittyy varmastikin siihen, että tässä ei saa verrata puuroja ja vellejä toisiin. Tämä on tietenkin ongelma. Seuraava. Og, øh, tak til øh, ordføreren for øh, betænkningen og de anbefalinger, der ligger i... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää erityisesti näistä suosituksista, jotka ovat tässä tekstissä. Olen niistä yhtä mieltä. Haluaisin kiittää myös komissiota vastaan sen huomiosta. Ymmärrän erittäin hyvin, että komissiolla on poliittinen etu tässä kyseessä. Sen ei kannata mitenkään liioitella näitä petostapauksia. Kyllä minä tämän ymmärrän ja kunnioitan tätä kantaa, mutta toisaalta meidän olisi vältettävä ongelman aliarvioiminen. kun nyt luen jotakin komission tekstejä, niin minusta vaikuttaa vähän siltä, että ongelmaa aliarvioidaan. Meidän olisi erityisesti ymmärtää, että on erotettava toisistaan petokset ja sääntöjen vastaisuudet. Tämä on erittäin tärkeää. Ongelma on siinä, että siellä missä ei sääntöjä noudateta, on myös mahdollisuuksia tehdä petoksia. tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta olemme huomanneet, että tietyissä maissa on sääntöjen vastaisuuksia. Esimerkiksi maanviljelysalojen laajuus aliarvioidaan, kun tätä tehdään järjestelmällisesti se merkitsee, että tilastolle tämä heijastelee joitakin asenteita kun pienennetään näitä maanviljelysaloja tietoisesti. Minun mielestäni komission olisi ymmärrettävä, että siellä missä on taipumusta sääntöjen vastaisuudelle, sieltä löytyy myös muhevaa maata petoksia varten. Perinteistä omista varoista komissio toteaa, että vuonna 2009 sääntöjen vastaisuuksien määrä on vähentynyt. Tämä on oikein mukavaa, mutta haluaisin tietää, voisiko komissio vahvistaa että kun tarkastelemme petosten rahoituksellisia vaikutuksia omien varojen osalta, niin tässä on näkynyt kasvua rahaston osalta ja maatalouden osalta on tapahtunut kasvua. Myös liittymistä edeltävien rahastojen käytössä prosenttimäärät ovat tässä nousseet. Kun katsotaan suoria kustannuksia, niin siellä on kyllä vähennyksiä, mutta kun katsotaan prosenttimääriä ja nimellisarvoja euroissa, tilanne on toinen. Ymmärrän erittäin hyvin, että ei pitäisi liioitella, kun puhutaan petoksista, mutta ei ongelmaa pidä myöskään aliarvioida. Näin ei tehdä hyvää palvelusta Euroopan unionille. Sitten viimeinen kysymys. Esittelijä korostaa asiaa, joka mainitaan muissakin yhteyksissä koskien liittymistä valmistelevaa välinettä maataloudessa ja maaseudun kehityksessä. Voidaan todeta, että Tsekin tasavalta, Viro, Viro, Latvia ja Slovenia – ovat ilmoittaneet nollatasosta. Ei yhtään euroa siis tälle sektorille. Voisi olla ehkä kiinnostavaa, että komissio kertoisi meille, onko tämä tieto, jota voidaan käyttää, näyttää siltä, että tässä on ero muiden maiden kanssa, jos nä- onko näillä mailla todella erilainen tilanne, on luultava, että niillä on valtavasti kokemusta siitä, kuinka voidaan välttää petokset. Fracties een eerste keer laten aan bod komen. Ik zou vragen aan de volgende spreker. No, haluaisin pyytää kaikkia puhumaan lyhyemmin ja ytimekkäämmin. Nyt olen jättänyt ryhmien puheenvuorot aika vapaan pitoiset. Seuraavaksi herra Kajer. Thank you, president. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Olisi paljon sanottavaa, mutta puhun lyhyesti. Kollega Deutsch. No, tämä, tämä periaate, että nimetään maat, se on ihan hyvä, mutta se koetekivi syntyy silloin, kun jo, jos nimettävä jäsenvaltio on sellainen, jonka kanssa ollaan itse poliittisessa yhteydessä, se on silloin se koetenkivi, kun oma hallitus ja oma on oman puolueensa johtamana, joka sitten yhtäkkiä e, tulee esiin tällaisessa taulukossa ja sitten, ja sitten puhutaan oman hallituksen kanssa, miten tämä asia hoidetaan. Tämä on silloin se koeten kivi, kun mainitaan yksittäisiä jäsenvaltioita, jossa on oma, silloin täytyy muistaa toisetkin. Ei tarvitse toistaa sitä, mitä on aikaisemmin sanottu näistä neljästä maasta, jotka joilla, joiden virhetaso on nolla petoksen osalta. Mutta ehkäpä kannattaa ottaa pari näistä maista tuleville vierailulistoille, koska jos tämä toimii niin upeasti näissä maissa, niin kuin meille raportoidaan, niin silloin kannattaisi tutustua tilanteeseen tarkemmin ja katsoa, mitä ne tekevät paremmin kuin muut jäsenvaltiot, ja sitten oppia tästä. E, tämähän on tällä sellainen konsepti, jota voidaan vain tukea. Ja viimeinen kohta, johon on puuttua, on liittyy siihen, mitä edustaja Patsiitti sanoi. On aika epätyydyttävä tilanne parlamentin kannalta, niin kuin Piffin mietinnössä tuli esille, jossa kuvettiin näitä ää, tiettyjä jäsenvaltioita. Ja sitten jos lähdetään ää, vuoropuheluun komission kanssa, joka sitten raportoi meille näistä asioista, sitten ajatetaan tilanteeseen, jossa komission kanssa meidän joudumme puhumaan siitä, mitä, teemme param, mitä voimme tehdä paremmin. Kiitän herra Elitiä hänen esittämistään lisäyksistä. Muistetaan kollegoita siitä, että neuvoston kanssa me olemme olemme suuremmassa keskusteluyhteydessä silloin, kun, puhu, kun puhutaan Euroopan varojen käytöstä. Budjettivaliokunnassa on ryhdytty nyt ensimmäisiin askeleisiin ensi vuoden budjetin laatimiseksi ja me olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että tästä tulee samanlainen juttu kuin aikaisempina vuosina. Ehkä meidän täytyisi päästä siihen, että se, mitä PIFin mietinnössä on todettu tiettyjen jäsenvaltioiden virheiden osalta, että se otetaan esille niissä keskustelussa, puhutaan budjetista että meidän täytyy huolehtia säästöistä ja säästäväistä rahojen käytöstä. Silloin me voisimme käyttää tätä syntirekisteriä, jotta sitten neuvostolle voidaan esittää tämä. Kiitoksia. Thank you, Jens. Uh, mevrouw Makovei. Kiitoksia sitten Rova Makovei. Thank you. to start with the... Kiitoksia. Ensinnäkin esimerkkejä muista joistain maista. No, mielestäni meillä pitäisi olla taulukko, jossa on mukana kaikki maat ja kaikki lukemat. Ja tällä tavalla meidän tulisi tehdä työtä. Ja tämä on meidän tehtävämme ja siksi me olemme täällä. Eli tarkastelemme kutakin jäsenvaltiota ja katsomme näitä lukemia petosten ja säännönvastaisuuksien osalta kaikilla aloilla. Ola ja komissio ja tilintarkastustoimistomme, näidenkin tulisi toimia samoin. Ja myöskin, jos haluamme luoda politiikkaa ja strategiaa tulevaisuutta silmällä pitäen, meillä pitää olla lukemia kaikista jäsenvaltioista. No sitten tämä mietintö. Itse olen varjoesittelijä EPPstä tämän mietinnön osalta. Eli ihan lyhyesti katson nyt tätä säännönvastaisuuksien hallintajärjestelmää ja haluaisin, että olisi yksityiskohtainen metodia tämän uuden hallintojärjestelmän osalta, joka on mukana ensi vuonna, ja myöskin tietoja siitä nyt heti. Ja pyytäisin, että komissio ottaa mukaan myöskin nämä säännönvastaisuuksien lukemat käyttämään uutta raportointiteknologiaa – koska tässä on nyt selkeitä eroja, kun ajatellaan jäsenvaltioiden raportointijärjestelmiä. Ja toivottavasti kun otetaan käyttöön tämä uusi toimintatapa, se muuttaisi tilannetta ja antaisi vähän erilaisia tuloksia. Sitten tällainen hyvin alhaisia petostasoja. Kollegani puhui myöskin tästä, erityisesti niissä maissa, missä rahoituksen määrä on erittäin korkea. No sitten petokset ja säännönvastaisuudet, niitä tulisi käsitellä eri tavalla. Ja yksi huoli liittyy siihen, kuinka paljon petoksia on suhteessa säännönvastaisuuksiin omien varojen sektorilla erinäisissä jäsenvaltioissa. Ja myöskin petos on yli puolet näistä summista kussakin jäsenvaltiosta. Ja sitten ratkaisematta olevat säännönvastaisuudet tai se, ne summat, joita ei ole peritty vielä takaisin joissain maissa, ja minä aion mainita ne tarkistuksissani, mutta en nyt halua johtaa tätä keskustelua muualle. Ja sitten olisin kiinnostunut, millainen yhteys on petoksilla ja korruptiolla. Kiitos. Mevrouw, sorry, dank Makovei. Kiitoksia, Rova Makovei. En tiennytkään, että olette varjoesittelijä. Olisin antanut teille puheenvuoron aikaisemminkin. Pyydän anteeksi. Sitten herras Skilakakis. Mr. President, thank you for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollegaamme hyvästä työstä. Painottaisin vain yhtä asiaa, mikä on äärimmäisen tärkeää ainakin minusta, nimittäin äh, petosten ja korruption mittaaminen ja arviointi. Komissio on sanonut, että tämä, sitä ei voi tehdä. Pitää paikkansa, että välineet tähän mennessä ovat aika äh, huonot ja täytyy sanoa, että komissio on käyttänyt tätä äh, välinettä meidän rajimme ulkopuolelle kansallisissa, kansallisissa kehitysarvioinnissa, kun puhut, on arvioitu, äh, kun käytetty tätä kansainvälistä korruptio- ja avoimuusindeksiä, jossa verrataan maita korruption, maiden korruptiotaso, jos puhutaan korruptiosta, jos korruption arviointi on tieteellinen linjaus, niin olen tutustunut viimeisen 7-8 vuoden ajan tutkimuskirjallisuuteen, jossa on valta, joka on valtavasti kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana, on uusia asioita, joita tapahtuu. Ja uskon, että meidän pitäisi tutkia ja tutkia sitä, mitä tieteellisesti on näytettävissä, mitä, voida, mitä voidaan mitata petoksia ja korruptiota näiden virallisten toimintalinjojen ulkopuolella, koska tämä virallinen, virallisella tasolla ei mitata petosta eikä korruptiota siinä mitataan, vaan että, että mitä, että onko ver, jos verkossa on ää, isoja reikiä, niin silloin ää, niin sitä ei mitata paljon, mutta jos on pieniä reikiä verkossa, niin sitä mitataan enemmän mutta on erilaisia mittaustapoja. Sitten lopuksi, kun puhutaan pienen taso, äh, pienen, pienestä korruptiosta, niin kuin sitä nimetään kirjallisuudessa, se on hyvin tärkeää esimerkiksi maataloudessa. Siellä on tapoja mitata jopa ö, äh, kallupien avulla, jos me puhumme suuresta laajasta korruptiosta, niin silloin tarvitaan, to, tarvitaan toisenlaisia mittaustapoja. Ja meidän täytyy sitten laatia sellaisia. En ole nähnyt mitään tutkimusohjelmia sen suhteen, miten voidaan mitata korruptiota. Jos me sanomme, että emme voi tehdä sitä, niin ja ollaan vaan sitten tumput suorana eikä tehdä sitä, niin silloin ei tehdä sitä koskaan. Ja silloinhan me emme selvitä, mitä on tapahtumassa esimerkiksi kirjallisuuden tasolla. Minusta tämän valiokunnan täytyisi ottaa tämä asia esille ja viedä sitä eteenpäin. Eli mitä ellei me pysty arvioimaan ja mittaamaan, niin me emme tiedä, mitä me teemme täällä. Emmekä tiedä, saammeko me pieniä kaloja vai isoja kaloja. Emmekä tiedä, onko tämä toiminta tehokasta vai, vai pysymmekö me vaan äh, sanojen tasolla tässä tärkeässä valiokunnassa. Kiitoksia herra Skilakakis. Olette varmasti oikeassa, kun teette näin, mutta se, että olemme täällä, siitä on se hyöty, että näemme kaikkia. Nyt näen komission ja Edetsin body languageista, että he, he, he haluavat käyttää puheenvuoron, koska heillä on ilmeisesti tähän kommentoitava. Cat Finn, seuraava puhuja listalla. Puheenjohtaja, haluaisin aloittaa asiasta, joka ei mitenkään liity tähän aiheeseen, josta nyt keskustelemme. Suurin osa näistä on myös budjettivaliokunnan jäseniä täällä ja kokouksia pidetään samaan aikaan, samoin äänestyksiä. Minun mielestäni meidän pitäisi välttää tällainen tulevaisuudesta, koska on hyvin vaikeaa olla paikalla kahdessa kokouksessa samaan aikaan. Sitten tästä mietinnöstä. Ensinnäkin haluaisin onnitella, onnitella esittelijää, koska hän menee aivan oikeaan suuntaan talousarvion kun valvontavaliokunnan on pyrittävä toimintaa, jolla torjutaan kaiken tyyppisiä petoksia, jotka kohdistuvat Euroopan unionin äh, varoihin. Kun on lukuja käytettävissä, niin niitä on tietenkin helppo vertailla, mutta analyysiin on oltava hyvin huolellista, koska on helppo tehdä virheitä. Annan esimerkin omasta niin vuonna 2008 sen jälkeen, kun komission ja Olafin pyynnöstä oli tehty valvonta yksi rahasto oli jäädytetty ja, ja maahalle niin kohdistettiin yksi pahimmista sanktioista. Tässä on hyvä esimerkki komission ja Olafin hyvistä käytänteistä. Kun sitten ryhdyttiin toimiin. Vuonna 2009 tehtiin jälleen tarkastuksia ja syyskuussa maksut saatiin taas juoksemaan. Mutta mm, kertomuksessa on luku, joka on Bulgarian hallitukselta. Siinä sanotaan 20 prosenttia pettouksia tai väärinkäytöksiä. Tämä on tietenkin hyvin sokeraavaa, kun havaitsemme, että Muiden maiden prosenttimäärät ovat yhden prosentin kieppeillä. Tarkastuksia kuitenkin tehtiin ja maksut saatiin taas käyntiin. Kyseessä on ongelma, joka voidaan selittää Bulgarian mak- lähetti, maksutoimisto lähetti kaikki kaikki asiakirjat syyttäjälle Olaf voi sen tarkistaa, mutta täällä ei eritetty toisistaan petoksia väärinkäytöksistä tai väärinkäytöksien epäilyistä. Tämän jälkeen käytäntö kumottiin ja monet yritykset Bulgariassa tekivät konkurssin koska ne eivät voineet toteuttaa näitä aivan sääntöjen mukaisia hankkeitaan. Ja nyt meillä on ongelma, joka koskee ja Valvontaa tehdään. Exposto jälkikäteen siis. Minun mielestäni prioriteetteja ei valittu hyvin eikä määritelty kunnolla. Myöhemmin virasto korjasi toimintatapojaan Suuret eh, erot prosenteissa johtuvat tästä. Jos nyt haluaisin vielä palata tähän aiheeseen, niin kun vertailemme lukuja, meillä pitää olla selkeä, täsmällinen metodologia. Olen sitä mieltä, että Olafin ja komission on laadittava metodologia, jotta lukuja todella voidaan verrata toisiinsa. Vielä yksi esimerkki. Vuonna 2004 90 10,8,5 prosenttia petoksista ja virheistä Ver- Viron kohdalta. Tässä pitää olla, olla virhe. Onhan aivan mahdotonta, että 90 hankkeesta olisivat huonosti toteutettuja kuitenkin maalta, joka on hyvä oppilas EU-ssa. Jos me haluamme puolustaa kuluttajien etuja ja torjua petoksia, niin meillä pitäisi olla yhteinen metodologia. Kiitoksia. Dank u, meneer Kalfin. Wat betreft uw eh, eerste... Kiitoksia, herra Kalfin. Koskien tätä ensimmäistä huomiota, agendan suunnittelu ja koordinaatio Kokobun ja Kobu-valiokuntien välillä. Olemme tarkastelleet tilannetta ja on totta, että tänään kokoonnumme yhtään, aikaa, mutta tämä on luultavasti ensi, ensimmäinen ainoa kerta tänä vuonna, kun näin käy. Sihteeristöt kyllä pyrkivät koordinoimaan kokouksia. Ainoa, ainoa tapa, silloin näin voi jälleen käy, käydä, on, voi käydä, on kolmas maar, maaliskuuta. Meillä on silloin kokous ja budjettivaliokunta mahdollisesti kokoontuu myös silloin, mutta muutoin kokoukset pidetään eri aikaan. Sihteerit kyllä pitä tekevät parhaansa, jotta mm, ne pidetään erillään. Sitten seuraava puhuja. Съвсем накратко, тъй като повечето от нещата вече бяха казани от колегите, аз само... Kiitoksia. Kollegat ovat puhuneet eri ongelmista ja voin olla vain samaa mieltä näistä huomioista. Haluaisin kiittää esittelijää ja haluaisin tehdä pienen vetomuksen. Kun tehdään arviointeja ja kun tehdään suosituksia, meidän pitäisi olla objektiivisia. Usein on syytetty tiettyjä maita, ja tietysti jossain maissa on enemmän ongelmia. Ja jos on petoksia ja jos on virheitä, niin pitää esitellä luettelo, joka on paljon tyhjentävämpi. Meidän ei pidä osoittaa sormella yhtä valtiota, koska jos siellä muutama vuosi sitten on tapahtunut jotain, esimerkiksi Bulgarian osalta, niin totta kai Suuria muutoksia on nyt tapahtunut. Kollegani tätä juuri korosti. Maksut keskeytettiin vuonna 2008, mutta sitten Bulgarin hallitus ryhtyi tiettyihin toimiin ja maksuja jatkettiin. Eli meidän pitää olla objektiivisia ja meidän pitäisi tehdä vertailuja tasapuoliselta pohjalta ja niiden toimien pohjalta, joita eri tahoilla on ryhdytty toteuttamaan. Eh, Kiitoksia. Meillä on onni saada olla täällä komission edustajan kanssa. Ehkä hän voi vastata näihin huomioihin. Täällä on puhuttu metodologiasta ja siitä tavasta, jolla voidaan harjoittaa kalastusta. Voi, haluaisiko komissio reagoida tähän vai ettekö? En tiedä kuka haluaisi vastata. Ei se välttämättä ole herra mutta kyllä sekin on mahdollista. En tiedä, onko siellä pääosastosta edustajia. Jos ei, niin minä voin sitten taas ottaa vastuun siitä, että puhun komission puolesta – ja Olafin puolesta samanaikaisesti. Hyvin paljon kiintoisia kohtia, osa oli hyvin teknisiä, on nyt tullut esiin. En nyt puutu niihin kaikkiin. Me palaamme jatkuvasti näihin eroihin, säännönvastaisuuksien ja petosten määrillä. Ja tietysti petokset ovat aina säännönvastaisuuksia, mutta kaikki säännönvastaisuudet eivät ole petoksia. Varmaankaan ei nyt tarvitse tähän puuttua enää. Sanoisin pelkästään, että meidän täytyy tarkastella näitä sananvastaisuustietoja, jotta voimme sitten verrata niitä petostietoihin. Otan yhden esimerkin, eli maatalouspintalla liioitteleminen. Se on seuraamusta erinäisistä yksittäisistä päätöksistä, joita viljelijät tekevät, kun he tekevät ilmoituksia maa-alastaan – ja Olafin kannalta kaikkia näitä päätöksiä pitäisi tarkastella kansallisella tasolla, jotta voitaisiin katsoa, onko tämä ilmoitus petoksellinen vai ei, kun ajatellaan kyseisen maan rikoslainsäädäntöä. Ja sitten toinen puoli asiasta on se, että komissio näkee, että tilastollisesti on liioiteltu maa-aloja ja sitten teoriassa ryhdyttäisiin takaisin perintään joka rahoitusjärjestelmän takia kohdistuisi kansalliseen budjettiin. Ja tämä nyt on vain yksi esimerkki siitä, millaisia ongelmia esiintyy tällä alalla ja muillakin aloilla. Tarkoitukseni ei ollut näissä tärkeissä kysymyksissä puhua korruptiosta Minun täytyisi siis itsekin ymmärtää näitä asioita ensin paremmin. Ja meillä pitäisi olla vähän enemmän aikaa. Ja uuden pääosaston pitäisi tarkastella näitä asioita vähän runsaamman ajan kanssa, mutta mutta Skalakis siis oli tietysti täysin oikeassa, eli tätä pitäisi tarkastella akateemisesti niiden puitteiden ulkopuolella, joita käytetään, kun sovelletaan julkisen hallinnon sääntöjä ja nämä johtopäätökset pitäisi saada mukaan politiikkaan. Ja komissio tällä hetkellä työstää korruption vastaista strategiaa ja petoksen vastaista strategiaa. Ja kumpikin näistä asiakirjoista valmistuu myöhemmin tänä vuonna. Ja otamme täysimittaisesti huomioon sen, mitä nyt on sanottu tässä valmistelevassa työssä. Sitten nämä neljä maata, jotka mainittiin ja joissa ei ole raportoitu mitään sanonvastaisuuksia, No täytyy sanoa, että näiden maiden osalta komission tarkastuksissa ei ole havaittu mitään, mikä olisi ollut näiden ilmoitusten vastaisia. Eli virheitä ei ole löydetty näistä hankkeista kyseisissä maissa tarkistusten yhteyksissä. No päätän nyt tähän puheenjohtaja ja jos on jotain kysymyksiä, joita haluat esittää, niin voin niihin vastata. Dank u wel. Ehm, ik denk dat we, we hebben... Kiitoksia. Meillä on vielä vähän aikaa. Reivänen mietintöä varten joka tapauksessa hän tuli lähtemään, joten hän ei voi vastata. Tämä oli mielestäni rakentava keskustelu. Täällä tuli hy- paljon samaan suuntaisia huomioita, joskus oli pieniä erojakin, mutta uskon, että nyt on tullut aika tehdä tarkistuksia. Se on mahdollista toinen helmikuuta kello 12 asti. Ivanin mietinnöstä äänestetään. Toivon, että puheenjohtajana silloin ja Demman Gistris 28. helmikuuta äänestämme valiokunnassa ja sitten minitäysistunnossa 23. 24. maaliskuuta äänestämme siitä. Seuraavana kohta neljä. Meillä on kaksi kutsuvierasta. Deloitte yritystarkistuselimestä. Hän huolehtii hän on huolehtinut tämän asiakirjan laatimisesta, joka meille on jaettu. Saimme sen viime viikolla. Jotkut teistä varmaankin lukivat sen. Kyseessä on hyvin kiinnostava asiakirja ja aihe on erittäin innostava. Se käsittelee tiettyjä Lissabonin sopimuksen aiheuttamia teema-alueita, kuten Euroopan syyttäjävirasto. Teillä on ilmeisesti PowerPoint-esitys tähän. Saatte ensimmäisenä puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, huomenta. Olen Frank Stalens. Tässä vieressäni on kollegani Richard Dougherty. Me olemme Deloitten leivissä. Ja meillä on suuri ilo esitellä tuloksia riippumattomasta tutkimuksestanne liittyen Euroopan syyttäjäviranomaiseen. Ensinnäkin on tärkeää ymmärtää, mikä on tämän tutkimuksen tavoite. Tavoitteena oli kerätä erilaisia kantoja eri elimistä, jotka toimivat rikoslainsäädännön alalla, rahoitus, unionin rahoitusetujen suojelun alalla, ja tämä tietysti liittyy Lissabonin sopimukseen. Eli olemme sopineet, että olemme käyttäneet seuraavia tiedonlähteitä. Ensinnäkin suoraa palautetta haastattelujen ja kyselykaavakkeiden kautta eri elinten edustajilta, eli Eurojustista, Europolista ja Olafista. Lisäksi olemme saaneet palautetta seminaarien osallistujilta liittyen tähän aiheeseen. Ja lisäksi olemme tehneet tutkimusta liittyen julkishallinnon lähteisiin. Sitten tärkeimmät tutkimustulokset. Ensinnäkin Eurojustin, Olafin ja Europolin välisessä yhteistyössä on parantamisen varaa. Puitteet tälle yhteistyölle ovat olemassa, mutta vaikka nämä puitteet ovat olemassa, tiedonvaihto, jota pitäisi tehdä sopimusten pohjalta, ei kuitenkaan ole täysin toteutunut käytännössä. Myöskin olemme huomanneet, että tämä aihe on erittäin ajankohtainen ja että on monia erilaisia kantoja eri sidosryhmissä liittyen tämän syyttäjäviranomaisen lisäarvoon, rakenteisiin institutionaaliseen tilanteeseen kyseisen viranomaisen kannalta. Ja näiden kolmen elimen kannalta on tehtävä vaikutusten arviointeja ja tarvearviointeja. Ja myöskin on todettu, että tämä on vaatimus, jotta voidaan vastata yksityiskohtaisempiin kysymyksiin sen suhteen, millä tavalla voitaisiin uudelleen järjestää toiminta, mikäli syyttäjäviranomaisen virasto perustetaan. Eli tämä on oikea tapa valmistella tulevia päätöksiä. Nämä kolme elintä ovat myöskin sopineet siitä, mikä olisi syyttäjäviranomaisen lisäarvo ja riippumattoman rikostutkinnan toiminta – jäsenvaltioiden välillä täytyy olla yhteistyötä ja myöskin pitäisi pyrkiä samanlaiseen suojelutasoon kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä kolme elintä myöskin ovat vahvistaneet, että olisi järkevää, kun ajatellaan tutkimusvaltuuksia vakavien rikosten osalta, joita virkamiehet ovat tehneet Euroopan toimielimissä – Eli tällaiset tutkimusvaltuudet pitäisi siirtää ylikansalliselle riippumattomalle syyttäjäviranomaiselle. Olafin palautteen pohjalta nyt on mahdollisuus saada aikaan konsensus siitä, että Eurojust olisi korkein eurooppalainen riippumaton syyttäjäviranomainen – ja jäsenvaltioilla olisi täydentäviä toimivaltuuksia. Ja Europol ja Olaf voisivat sitten tehdä analyysejä ja rikostutkimuksia Euroopan tutkijoiden tueksi. Olaf ehdottaa, että olisi ensin EUn tasoinen oikeudellinen valvontaelin, joka antaisi valtuuksia EUn tutkijoille Olafista ja kansallisille syyttäjille. Ja Euroopan syyttäjäviranomaisen toimisi ainoastaan, mikäli jäsenvaltioiden viranomaiset eivät niin tee. Eurooppa katsoo, että EUn tutkijat pitäisi sijoittaa Europolin puitteisiin, jotta ei tehdä päällekkäistä työtä rikostutkinnoissa. Kuten aluksi totesin, me olemme olleet monissa seminaareissa hiljattain liittyen tähän aiheeseen. Eli esimerkiksi syyskuussa oli strateginen seminaari, jonka Eurojust oli järjestänyt puheenjohtajavaltio Belgian kanssa, ja myöskin vuosittainen foorumi, joka liittyy rikoskysymyksiin, jonka, on, jonka järjesti Euroopan lakiakatemia viime lokakuussa. Olemme saaneet palautetta seminaarin osallistujilta. Ja palautteen mukaan joka tapauksessa meidän pitää pitää tiukka yhteys eurojustin ja syytteviranomaisen välillä. Tästä on pidettävä aina kiinni osallistujien mukaan. Ja he viittasivat toiminnallisiin ja organisaation eroihin eurojustin ja syytteviranomaisen välillä – ja osallisten mukaan on eri vaihtoehtoja, mitä tulee näiden kahden tahon väliseen suhteeseen. Ja vaihtoehdot ovat seuraavia. Eurojustista tulee syyttäviranon lisäämällä kollegion ja kansallisten jäsenien valtuuksia. EPP on erillinen elin Eurojustin vieressä ja sen ulkopuolella, erityisyksikkö perustetaan Eurojustin puitteisiin, tai sitten syyttäjäviranomainen yhdistetään Eurojustiin ja niistä tulee yksi elin, mutta niissä on kuitenkin erilaiset päätöksentekorakenteet. Ja vuosifoorumissa saimme palautetta kansallisilta syyttäjiltä ja tuomareilta. Ja he pitivät parhaana vaihtoehtoa, jossa jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä ja samanaikaisesti vahvistettaisiin eurojustia ja kehitettäisiin syyttäjäviranomaisen virastoa. No sitten keskeiset suositukset. Me katsomme, että nyt on vähän liian parhaista – antaa yksityiskohtaisia suosituksia näin monimutkaisista kysymyksistä, esimerkiksi mikä on institutionaalinen rakenne oikeudellisessa yhteistyössä Euroopassa. Ja tämä johtuu siitä, että on hyvin erilaisia kantoja tästä aiheesta, eikä myöskään ole selkeyttä sopimusten suhteen, eikä myöskään olla yksimielisiä suurissa kysymyksissä eri elinten välillä – ja kuten aluksi totesin, nämä elimet ovat valmiita antamaan yksityiskohtaisempia vastauksia vain, mikäli näitä tarvearviointeja ja vaikutusarviointeja on tehty. Mutta kuitenkin suosittelemme, että meidän pitäisi täysimittaisesti hyödyntää eri elinten välisiä yhteistyösopimuksia ja pitäisi tehdä lisää vaikutusten arviointeja ja tarvearviointeja ja käydä rakenteellista keskustelua ja järjestää kuulemisia eri elinten välillä ja myöskin jäsenvaltioiden viranomaisten tasolla. Komissio aikoo tehdä suosituksen liittyen siihen, että vahvistetaan Eurojustin valtuuksia ja mietitään myöskin sitä, millä tavalla voitaisiin luoda Euroopan syyttäjäviranomainen. Me katsomme, että lisää vaikutusten arviointeja ja kuulemisia eri sidosryhmien välillä tarvitaan, jotta tämä kanta selkeytyy. Kiitos. Eh, Richard Doherty Kiitoksia. Haluanko Devators käyttää puheenvuoroa? Ei. Hyvä. Sitten käännyn komission puoleen. Onko komissiosta edustaja, joka haluaisi käyttää? käyttää puheenvuoron ja kertoa tilanteesta ja siitä, kuinka komissio näkee tämän Euroopan syyttäjävirastoasian. Mitä ajattelette siitä, mitä nyt ehdotetaan? Vastaako se sitä, mitä komissiokin ajattelee? Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Kuinka mahtaa olla? Eiköhän oikeuspääosastosta ole joku herra Michelini. thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me pidämme hyvänä tätä selvitystä ja tämä on varsin hyödyllinen selvitys. Se kuvailee nykyistä tilannetta hyvin selkeästi. sen niin ikään käy läpi Eurojustin ja Eurojustin Olafin historiaa läpi, joka on lisä perusta jatkolle – me vahvistamme, että, että me selvitämme näitä mahdollisuuksia 25-26 artiklan pohjalta. Ja nämä säädökset nostavat useita tärkeitä juridisia ja operatiivisia kysymyksiä esi- e-, e-, asioita esille. Ja teitä voidaan käyttää sitten komission tekemässä analyysissä ja tässä otetaan, mainitaan myös jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien tärkeä mukanaolo en, ennen kuin komissiossa löydetään muihin toimiin. Me vahvistamme, että komissio on käynnistänyt selvityksen eurojusten voimistamisesta ja se on nyt meneillään tänä vuonna ja tämän selvityksen pohjalta sitten komissio tämän vuoden jälkeen tulee esittämään tiedonannon mahdollisesta euro, Euroopan äh, syyttäjän viranomaisen aseman vahvistamisesta 2013 sen jälkeen, kun äh, komissio on käynyt konsultaatiot ja selvitykset läpi. Tämä on tämänhetkinen tilanne ja kiitoksia ja vahvistamme sen, että me pidämme tätä toimintaa erittäin tärkeänä. Ik heb op dit ogenblik één woordmelding, mevrouw. Kiitoksia tästä. Sitten Rova Ajala Sender. Mm, nog iemand? Nee, Ajala. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ines, ole Kiitos, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän eh, tästä tutkimuksesta. Ja puheenjohtajana pyrkimyksestä saada tämä aikaan alalla, joka kiinnostaa meitä paljon niin, että voisimme mm, paremmin määritellä omat ehdotuksemme. Olen aina tukenut tätä syytteenvirastoa ja haluaisin nyt kysyä asiantuntijoilta jotakin. Ensinnäkin näiden selvitysten ja PowerPoint-esityksen jälkeen seminaarien ja kuulemisten jälkeen näyttää siltä, että konsensus alkaa hahmottumaan sen puolesta, että Euro just toimisi syyttäjävirastona ja sillä olisi kaksi, kaksi jalkaa, e- Olaf ja Europol tutki, tutkimus- ja poliisiosastoina. Haluaisin teiltä asiantuntijoina kysyä. Yksi asia on tietenkin, mitä muut täällä sanovat, on mukavaa, että konsensus alkaa hahmottumaan, mutta haluaisin todella kannan aure asiantuntijoilta ja mitä ajattelette näistä kahdesta osa-alueesta niin, että Eurojusti, ja Europol toimisivat tässä, minkälaisia toimia ne voisivat harjoittaa, toinen pikemminkin oikeusopillista, toinen toisen tyyppistä Haluaisin kuulla, minkälaisia hyviä ja huonoja puolia, heikkoja ja vahvoja puolia on siinä, että Olaf ja Europol toimisivat tässä tutkimusosapuolina. Mm-hmm. Olafillahan on historiallisia ongelmia, joista olemme aina puhuneet. Sehän tutkii petostapauksia komissiossa ja se on osa komissiota. Jos nyt ajatellaan tätä uutta mahdollisuutta, että Olaf voisiko olla niin, että Olaf kokonaan irrottautuisi komissiosta. Sitten te puhutte päällekkäisyyksistä. Se on tietenkin yksi ongelma, joka huolestuttaa meitä paljon. Voisitteko kertoa selvemmin, millaisia nämä päällekkäisyydet olisivat, joita meidän pitäisi väittää? 27 jäsenvaltion syyttäjät eivät juurikaan kannata eurooppalaista syyttäjää, vaan puoltavat pikemminkin yhteistyötä. Päteekö tämä myös eurojustiin, koska sehän merkitsee, että, että, että nämä, tämä syytteet, nämä syytteet osallistuisivat eurojustin toimintaan. Edelleen, jos kom, voisiko komissio vähän selventää tätä kysymystä, kun asiantuntijoiden mielestä perussopimuksessa on epäselvyyksiä, millä tavalla voisimme hälventää näitä epäilyjä, minkälaisia, mitä, missä kohdessa täällä on ongelmia, ovatko ne artikla 85-82, mitä voisimme tehdä niin, että saadaan tämä syyttäjävirasto toimimaan. Kiitoksia. Zijn er eh, nog collega's die vragen hebben aan de mensen van Deloitte? Nee? Uh, Ei muita puheenvuoropyyntöjä. We het, het woord geven. Jullie kiezen zelf wie uh, de vragen beantwoordt. No niin, kukahan haluaa vastata kysymykseen? Olkaa hyvät. Alas. Herra Stallins. Of course we can... Totta kai voimme antaa vastauksen, joskin monia kysymyksiä on esitetty samaan aikaan tässä. Ja niin kuin jo mainittiin, eh, tämä vesi saattaa liian syvää, jotta voimme antaa yksityiskohtaisia suosituksia tästä päällekkäisyyksestä ja parhaasta tavasta mennä eteenpäin. Luulenpa, että tämä vaatii lisää syvällisiä keskusteluja eri elinten kanssa silloin, kun esitän tällaisia kysymyksiä, että missä nähdään päällekkäisyyksiä toimielimissä. Olen saanut sellaisen huomioon, niin kuin mainitsin, että, että tarvitaan lisää vaikutusarviointia, jotta voidaan vastata tällaisiin kysymyksiin. Niin ikään saattaa tietää, että silloin kun lähetin kysymykset näiltä vastaukset näiltä eri elimiltä toisilleen. Kaikki reagoivat sillä tavalla, että on ennenaikaista tai liian varhaista lähteä reagoimaan näiden muiden elinten vastauksiin kirjallisesti. Ja luulenkin, että, että me tarvitsemme meidän pitää järjestää tapaamisia ja kokouksia, jotta saadaan rakentunut syvällistä keskustelua, keskustelua näiden elinten välillä, jotta pystytään vastaamaan näihin kysymyksiin, joita ja luulenkin, en tiedä, jos teillä on täytyy tunnustaa, että minä jo unohdin osan teidän kysymyksistänne. Dan geef ik eh, met plezier het eh, woord aan mevrouw Ayala Sender om te herhalen. Ja? Haluatteko toistaa kysymyksen? Eh, bueno, mm, hay algo que me preocupa. Niin, minua hieman huolestuttaa jokin asia tässä tavassa toteuttaa näitä tutkimuksia. Ja jos nyt lähetetään kysely ja luotetaan siihen, että tällaisessa asiassa, joka on vielä, vielä vähän hän raakille, siksi hän pyysimme tutkimusta. Nyt lähetettiin kysely henkilöille, joiden on pohtia, onko oma tehtävä myönteinen tai kielteinen, niin en tiedä, ehkä tätä olisi pitänyt analysoida pikemminkin niin, kuinka eh, käsitellään niitä ongelmia, joita meillä on ollut. Olisi ehkä pikemminkin pitänyt tuota historian lähestymistapaa eikä lähettää kyselyitä. Kyllähän eh, olisin jo alun perin voinut kertoa, että ei tällaisella tutkimuksella saada juuri mitään aikaan. Minusta olisi pitänyt eh, syvemmin tutkia näitä kokemuksia ja kertomuksia, joita olemme laatineet ja kuinka kyse keskusteluissa on tullut äh, il, ilmi ongelmia Olafin ja Europolin kanssa. Jos nyt äh, lähetetään kyselylomake, niin äh, en tiedä, kyllä tällä tavalla aika vaikea oli saada kunnon vastauksia. Minä kysyin nyt seuraavaa. On hyvä, että pyritte siihen, että todella kysymyksistä tuli esiin konsensus sen puolesta, että Eurojust olisi periaatteessa se elin, jolla olisi suurin vastuu syyttäjäasioissa. Tämä olisi loogista ja sillä olisi nämä kaksi jalkaa, Olaf ja Europol. Näin sillä olisi tämmöinen tällainen yksipäinen ja kaksijalkainen hahmo. Haluaisin nyt kysyä, minkälaisia hyviä ja huonoja puolia Europolilla ja Olafilla on tässä toimivaltuuksien jaossa. Historiallisesti hän olemme aina ymmärtänyt, että on olemassa Olafissa on ollut se ongelma, että yksi sen toimivaltuuksista koskee petosten torjuntaa komission sisällä. Ja se itsekin on komission sisällä. Kysymys kuuluu, tässä triangelissa Olaf, Europol, Eurojust, onko Olaf edelleen osa komissiota vai olisiko se aivan riippumaton jalka tässä, eikä enää komission palkkalistoilla? Sitten puhutaan vain selvästi siitä, että perussopimus on epäselvä. Komissio sanoo, että se tutkii asiaa. Ja artikloita 85.6. Mihin viittaatte, kun sanotte, että se on epäselvä? Mihin elementteihin haluatte lisää selkeyttä? Sitten kysymys vielä. Puhuitte tästä viimeisestä syyttäjien konferenssista, tai oliko se nyt mukana nämä oikeudellisen alan elimet Euroopan tasolla. Näyttää siltä, että että pyrittiin pikemminkin parantamaan yhteistyötä sen sijaan, että perustettaisiin täysin yhteisellinen elin. Tämähän tietenkin ymmärretään, jos niiltä nyt yhtäkkiä tällaista ruvetaan kysymään. Mutta haluaisin tietää, mitä ajattelette näiden eh, Euroopan oikeudellisten elinten suhteesta eurojustiin. Kyllähän jonkinlaista yhteistyötä on olemassa. Voitaisiinko sen kautta päästä eteenpäin? Mr. House. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin luulen, että tämä lisäarvo tässä selvityksessä, tai lisä, selvityksen antama lisäarvo on siis tosiseikka, että kaikki nämä elimet saivat tilaisuuden ilmaista sen hetkisen kantansa ja näkemyksensä. Ja se tekee myös hyvin selväksi, että eri elimet, niiden täytyy todellakin kiireesti kokoontua yhteen, yhdä päänsä yhteen, jotta saisivat aikaan syvällisiä keskusteluja. Haluaisin niin ikään selittää, että näiden kyselyjen lisäksi totta kai me järjestimme haastatteluja, että oli myös tällaisia kasvottaisia, oli tällaisia haastatteluja kunkin elimen edustajien kanssa aivan kasvokkain, jotta syntyi tilanne, tarkemmin myös kommentoida niitä kirjallisia vastauksia, jotka oli lähetetty aikaisemmin. No, heti alussa, tota, että me olemme riippumatta järjestö, joka tekee riippumattomia selvityksiä ja tutkimuksia, jos on keskeisiä eroja keskeisten toimijoiden kesken suhteessa siihen rooliin, mikä niillä pitäisi olla, kun suunnataan eteenpäin, niin totta kai riippumattomana järjestönä emme voi tehdä päätöstä heidän puolestaan. Me voimme vain kirjata nämä mielipideerot, näkemyserot, joita tällä hetkellä on. Ja niin kuten sanoin aikaisemmin, kaikki toimielimet viittaavat tarpeeseen tehdä vaikutusarviointeja, jotta voisivat antaa tarkemman vastauksen tai kommentin, miten ne mahdollisesti järjestäisivät työnsä ja minkälainen rooli ne, äh, niillä pitäisi olla itsellään tulevaisuudessa. Niin ikään strategisen seminaarin aikana, joka järjestettiin Brykkessä, me kuulimme äh, jälleen toisen kerran. Tämä ei tullut kyselykään vaikka sitä vastauksia. Me saimme nämä tiedot osanottajilta tuossa seminaarissa, että oli hyvin monia erilaisia optioita äh, sen suhteen, miten järjestetään Olaf uudelleen. Yksi optio oli, joka tuli esille tässä seminaarissa, oli, että se jaettaisiin Olaf kolmeen osaan, kolmeen hallinnolliseen osaan, jotka menisivät komissioon, ja sisäinen tutkinta olisi sitten tilintarkastustuomioistuimessa, ja rikostutkintaosasto voisi mennä sitten Eppoon. Mutta, mutta se Tämä vaatii lisää vaikutusarviointeja ja yksityiskohtaista keskustelua näiden eri elinten kesken, jotta voidaan selvittää tilanne. Näyttää siltä, että niin kuin jo totesin, että täällä mahdollisesti voi löytyä konsensus, joskin ensivaiheessa nämä organisaatiot tarjoavat niitä palveluita, ne antavat nytkin EU tutkijoille – että vähemmän konsensusta löytyy siitä, että ketkä nämä tutkijat olisivat. Sekä Olaf että Europol näkevät roolin, roolinsa olevan siinä, että nekin järjestäisivät tätä toimintaa omassa omalta taholtaan. Ja sitten selvyyden puutte sopimuksissa, niin kuin totesin, on monia erilaisia vaihtoehtoisia skenaarioita järjestää tämä toiminnallinen ja, toiminnallinen ja organisatorinen ero, vaikkakin artikla 86 viittaa eurojustiin, ja se, miten se pitäisi järjestää, ei ole täysin selvää, siis tässä sopimuksen tasolla. Tämä on, tämä on johtanut, johtanut aika paljon keskusteluihin eri organisaatioiden välillä ja, ja se painottaa sitä tarvetta, että niiden pitää lyödä päänsä yhteen ja ja käydä syvällistä keskustelua tästä asiasta. Meneer eh, Doherty, wil daar nog iets aan toevoegen? Thank you, Mr. Just to maybe add... Niin ehkä minä vielä lisään yhden huomion tähän kontekstiin ja selittäisin tämän konsensuksen puutteen ja selkeyden puutteen, jota te nyt harmittelette. Täytyy muistaa, että koko tämä politiikan ala on vielä hyvin uusi EU:ssa. Ja vasta viime vuosina on tämä siirretty kolmannesta pilarista yhteisön alaisuuteen, ja tämä heijastelee tiettyä epäröintiä jäsenvaltioiden tasolta sen suhteen, miten tällä alalla pitäisi tehdä yhteistyötä, jos ollenkaan. Eli ei ole mikään yllätys, että on tällaista epäselvyyttä. Ja tämä nyt heijastuu myöskin sopimuksen lausekkeessa, jossa puhutaan syyttäjäviranomaisen perustamisesta osana eurojustia. Se on otettu ihan tahallaan mukaan ja se on epämääräinen. Ja sopimuksessa myöskin on puhuttu hitaasti etenemästä edistyksestä, eli yhdeksän jäsenvaltio voivat aloittaa tämän ja sitten muut voivat vähitellen liittyä mukaan, ja näin kunkin voi löytää paikkansa tässä uudessa rakenteessa. Ja tällainen epäselkeys heijastuu tässä rakennelmassa. Eli kansalliset syyttäjät toteavat kokouksessa, että vaikka Eurojust on olemassa, he haluaisivat jatkaa vahvistettua yhteistyötä, koska se nyt on tällä hetkellä vaihtoehto. Eurojust ei millään tavalla ole elin, joka täysimittaisesti valvoisi tai olisi mukana rajat ylittävissä tapauksissa. Eli tässä on tällainen supermarkettilähestymistapa, eli jäsenvaltiot ja ammattilaiset nyt valitsevat, mitä he haluavat tehdä. Ja tässä mielessä ei ole yllätys. Me emme nyt kadehdi komissiota, kun sen pitäisi tehdä selkeä ehdotus, koska kannat ovat hyvin erilaisia ja on vaikea saada edes enemmistöä neuvostossa tekemään yhtään mitään. Ja jotkut sidosryhmät kyseenalaistavat, tarvitaanko syyttämirasta ollenkaan. puhumattakaan siitä, että millä tavalla se sitten pitäisi järjestää, jos se toteutuu. Eli tämä nyt on tilanne tällä hetkellä, ja parlamentilla on mahdollisuus vaikuttaa näihin keskusteluihin ottamalla selkeästi kantaa näihin eri vaihtoehtoihin, ja tutkimuksen avulla on osoitettu, millaisia erilaisia kantoja on olemassa, ja on päivitetty nyt tilanne valiokunnan tarkasteltavaksi. Kiitos. Mevrouw Ayala Sender, Äh, ja... Kiitoksia ajalla. Sender, saitteko riittävät tiedot? Hyvä. Puheenjohtaja De Magistris, kuten tiedätte, on tiivistellut mukana tämän tutkimuksen laatimisessa. Häntä kiinnosti tämä suuresti entisenä tuomarina. Tämähän on myös käännetty italiaksi niin, että hänkin voi seurata tätä tekstiä tarkkaan. Hän on nyt äh, sairaana, kuten tiedätte, mutta teidän päätoimistonne on aivan lähellä Brysseliä Tingemissä ja luulenpa, että herra de Magistris varmaankin voi olla teihin yhteydessä ja tarvittaessa saada teitä lisää tietoja tai tavata teidät niin, että voimme täysin hyödyntää työtänne. Kiitän tästä esityslistan kohta on käsitelty loppuun ja sitten menemme kohtaan viisi. Marineskun mietintö. Onko teillä ongelma? Jaha, nyt minulle ilmoitetaan, että meillä on Romanian tulkkaus. Parlamentin ei säästele uhrauksia. Tiedätte, että meillä on ollut pieniä Romanian tulkkausongelmia tänä aamuna. Meillä oli jo yksi asia, romanialaisen asia, mutta tulkkausta ei ollut, mutta näyttää siltä, että jotakin kommunikointivaikeuksia oli, mutta tulkkien tehokkaan ja nopean toiminnan ansiosta meillä on nyt ratkaisuja, teillä on tuolla koppi käytössänne, joten minä suojelen teidän kielellisiä oikeuksianne. Olette esittelijä tässä aiheessa ja pyydän teitä käyttämään puheenvuoron. Voitte tehdä sen myös äidinkielellänne. Chair, but please tell to the... Kiitoksia, mutta voitte kertoa vastuuhenkilöille, että täällä on puhuttu romaniaa jo neljän vuoden ajan, joten ei ole tavallista, että valiokunnassa ei ole kaikkia 23 kieltä saatavilla. Tämä mietintö, joka koskee varojen käytön tehokkuutta, kun on poistettu käytöstä ydinvoimalaitoksia. Aluksi haluaisin sanoa, että kovin paljon ei ole vielä tutkittu tätä aihetta. Ja mielestäni tämä nyt ei ole ihan normaalia, koska kyse on kuitenkin noin 30 miljardin summasta tämän päivän mennessä. Ja tällainen summa on siis myönnetty tällaiselle toiminnalle. Tämä päätös on oikea. Jäsenvaltioita on tuettava näissä toimissa, mutta ikävä kyllä sen jälkeen kun päätös tehtiin ja vielä ensimmäisten reaktorien sulkemisten jälkeen ei ole ollut mitään määräaikoja liittyen varojen myöntämiseen. Ikävä kyllä näitä määräaikoja vielä ei ole, eikä ole yksityiskohtaista suunnitelmaa, joka liittyisi reaktorien sulkemiseen. Ja vuonna 2011-2012 keskustelemme vuoden 2014 talousarviosta EU:ssa. Joten meidän on ehdottomasti ratkaistava tämä ongelma. Viime aikoina on käytetty paljon rahaa energiakysymyksiin ja nämä menot olisivat olleet tukikelpoisia, mutta joissain jäsenvaltioissa on käytetty hyvin paljon varoja energiahankkeisiin ja hyvin vähän toimiin, jotka ovat tarpeellisia – jotta voidaan poistaa ydinvoimalaitoksia käytöstä. Mielestäni nyt on oikea hetki. Pian komissio julkaisee tutkimuksen liittyen näihin kolmeen hankkeeseen ja hutouko kesäkuussa tilintarkastustuomioistuimen kertomus julkistetaan. Kyse on näiden kolmen hankkeen toteuttamisen tehokkuudesta, eli nyt on aika pyytää, että tilintarkastustuomioistuin ja komissio toteavat, mitä me haluamme kuulla. Ja mielestäni tärkeimmät asiat, joita meidän tulee vaatia, ovat se, että perustetaan aikataulu, joka liittyy varojen myöntämiseen näihin kolmeen hankkeeseen. Ja pitäisi luoda koordinaatiota komissiossa, koska tällä hetkellä tällaista koordinointimahdollisuutta ei ole. Eli kokemus ja käytetyt varat näiden hankkeiden osalta yhden ydinvoimalaitoksen osalta eivät ole mukana. Eli näitä kuluja ei voi supistaa. Ja meillä pitää olla yksityiskohtaisia hankkeita, joka liittyy ydinvoimalaitosten käytöstä poistoon, ja tällaista ei vielä tähän mennessä ole ollut. Kiitos. Dank u wel. Ik eh, kijk weer... Eh, Kiitoksia. Käänny vielä komission puoleen. Herra Kirsner on paikalla energiapääosastosta. Tästä tulee paljon aiheita. Hän, hän voi johtaa ydinvoimaloiden käytöstä poistamisyksikkö. Kirsner, olkaa hyvä. Mr. Chair, and also thank you to... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Marineskulle tästä arvokkaasta mietinnöstä ja erityisesti siitä, että arvioitte tehokkuutta ja olette ottaneet sen mukaan näihin puitteisiin, joissa tukea on myönnetty. Meistä tämä on erittäin tärkeä elementti ja yleisesti ottaen komission samaa mieltä mietinnön tuloksista – ja komissio myöskin tietää asioista, joita tulee parantaa. Ja me olemme jo keskustelemassa näiden kolmen kyseisen jäsenvaltion kanssa, jotta voimme edetä näiden parannusten osalta. Niin, kuten Marinesku aivan oikein totesi, tämä mietintö sisältää tärkeitä elementtejä ja tämä on tueksi komission työlle, kun keskustelemme EUn tuesta vuoden 2013 jälkeen. Ja komissio, no annan tästä nyt pari konkreettista esimerkkiä, jotka on otettu esiin mietinnössä. Eli nämä käytöstapointisuunnitelmat sisältävät ehtoja, ja myöskin täytyy tehdä täydellinen kustannusarviointi ja rahoitussuunnitelma, jotta saamme selkeämmän kuvan siitä, mitä pitää tehdä, miten käytöstapointi voidaan toteuttaa ja miten varoja annetaan käyttöön. Komissio myöskin raportoi ja selkeyttää asioita ja tietysti komission valmis ja avoin toimittamaan näitä tietoja. Ja haluan vielä vahvistaa, koska tämä on asia, josta puhuttiin myöskin eilen – kun keskustelimme teollisuusvaliokunnan lausunnosta. Eli käytöstä poiston osalta turvallinen ydinvoimainen käytöstä poisto on prioriteetti. Eli kiitoksia tästä hyvästä mietinnöstä. Dank u wel. Ehm, mevrouw Ivanova heeft het woord gevraagd. Kiitoksia sitten. Ivanova on pyytänyt puheenvuoroa. Onko muita kollegoita? Marinescu voi sen jälkeen vastata. Ivanova. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään rakentavasta työstä. Haluaisin kiittää tästä raha, Euroopan unionin solidarisuudesta ja rahoitustuesta sitä ilman Bulgarian Kosloduin käytöstä poistaminen olisi mahdotonta. Haluaisin viitata näihin kolmeen kysymykseen. Lopuksi haluaisin vielä sitten yhden kysymyksen komissiolle. Ensinnäkin kohdassa 28 vii, jonka komission edustaja mainitsi, main, viitataan turvallisuuteen. Kohdassa 28 korostetaan, että lopullisena tavoitteena on reaktoreiden käytöstä poistaminen ja turvallisuuden varmistaminen. Haluaisin kysyä, kysyä teiltä, missä tilanteessa nyt ollaan, mistä reaktorista on kyse, koska me Blokin osalta kansainvälinen asiantuntijatutkimus on vahvistanut, että siellä noudatetaan kansainvälisiä turvallisuusnormeja. Sitten kysymys, joka koskee varoja, jotka on kohdistettu käytöstä poistoon heinäkuussa 2010 annettiin asetus, joka koski rahoitustukea Bulgarin voimalan käytöstä poistamiseen. Käsittääkseni näitä varoja voidaan käyttää artiklan 2 mukaisesti muihin toimiin, jotka liittyvät laitosten sulkemiseen ja käytöstä poistoon. Varoja, varat eivät tässä mielessä ole olleet hyödyttömiä Bulgarian energiakatsausta ajatellen. On siis tärkeää, että kaikki nämä varat käytetään energiasektorille kokonaisuudessa, niin niitä voidaan kompensoida energian tuotannon vähentymisen vaikutukset. Sitten vi- kysymys vielä komissiolla. Kohdassa 25 todetaan, että komission on ollut vaikeuksia tiedon saamisessa selontekoja laatiessaan. Voisitteko täsmentää, missä teillä on ollut vaikeuksia ja minkälaisia ne ovat olleet? Kiitoksia. Dank u, eh, mevrouw Ivanova. Een aantal heel specifieke vragen, meneer Kirchner. Kiitoksia. Sitten vielä. Tämä oli hyvin täsmällinen kysymys. Herra Kirchner, voitte kauttaa meitä. Okei, okay, uh, eh, no problem, I can help out. Ei ongelmia, voin jatkaa silloin, kun puhuin turvallisesta uh, uh, uh puhun siitä, että mikä, millä tavalla me olemme ajamassa alas näitä kolmea, kolmea ydinvoimalaitosta Ignalina ja Kohonitsa. Siinä ei viitattu syihin, minkä takia nämä ajettiin alas. Tämä turvallinen turvallisuus on tietenkin tärkeä asia, koska on aina olemassa riskejä, koska kuitenkin on kysymys käytettystä polttoaineesta, se on radioaktiivista materiaalia ja täytyy pystyä tämä hoitamaan. Siksi riski on olemassa, että se saattaa vaikuttaa kansalaisten terveyteenkin ja ympäristöön. Tästä syystä turvallinen alasajo on tärkeä osa meidän työtämme. Sitten asetuksesta, kun mainitsitte, että, että rahat on käytetty muihin tarkoituksiin, tätä varten rahasto luotiin, sitä on käytetty alasajoon, mutta sitä käytetään myös näihin näiden toimien lieventämiseen, joilla voidaan, joilla voidaan vaimentaa tämän varhaisen alasajon vaikutuksia. Ja olemme täysin samaa mieltä ja tuemme sitä. Ja siitä syystä lisäbudjetti onkin määritelty Bulgaria varten tätä rahoituskehys, tämän rahoitusnäkymien aikana ja ymmärrän kyllä ne vaikeudet, jotka mainittiin tässä mietinnössä, jotka eivät liity komission tukiohjelmaan, vaan pikemminkin ne liittyvät niihin siihen vaihtoon, jota meillä on ollut tässä tämän toisen komission raportin osalta, jossa puhuttiin rahavarojen hallinnoinnista. Alu, alku, alu, alun perin me lähetimme kyselykaavakkeen, emmekä saaneet palautetta riittävän ajoissa. Tämä on nyt ongelma ratkaistu kahdenkeskisissä keskusteluissa Bulgarian hallituksen kanssa aikanaan. Näin ollen meiltä ei ole mitään ongelmaa, tämä voidaan ilmaista näin, mitään ongelmaa ei ole tiedonsaannissa, mitä tarvitaan meidän työtämme varten. Kiitos. Meneer Kirchner, u hebt mevrouw Ivanova niet helemaal gelukkig gemaakt. Zij wil u... Kirchner, luulen, että ette kuitenkaan vastanneet Ivanovan kaikille, kysymyksiin. Ivanova, puheenvuoro. Purena sammut odgovor. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, minä olen oikein tyytyväinen tähän vastaukseen. Haluaisin kiittää komission edustajaa. Ja sitten vielä yhden täsmennyksen tähän ensimmäiseen kysymykseen. Kyseessä ei ole käytöstä poiston turvallisuus. Haluaisin sanoa, että laitosten sulkemista edellytettiin siksi, että turvallisuuden taso ei ollut riittävä. Kyseessä ei ole siis käytöstä poiston turvallisuus. Sitten haluaisin korostaa vielä sitä, että kansainvälinen asiantuntija tarkastus on osoittanut, että mitään ongelmia näiden reaktorien kanssa ei ollut. Mikrofoni katki. Thank you for this toelichting. Um, dan geef ik het woord aan de Kiitoksia näistä selvityksistä. Nyt annan puheenvuoron esittelijä. Jos teillä on huomioita ja loppupäätelmät. Kiitoksia puheenjohtaja kohdassa 28 on täsmennetty, että rahoitustuen tarkoitus oli varmistaa käytöstä poiston turvallisuus. Ja tästä syystä meidän täytyy korostaa tätä seikkaa liittymissopimuksissa nämä kolme jäsenvaltiota olivat velvollisia sulkemaan nämä ydinvoimalaitokset, jotta voidaan taata turvallisuus eurooppalaisten standardien mukaisesti. Haluaisin kiittää komissiota sen huomioista. Olisi erittäin hyvä, jos komissio saisi nämä arviot tehtyä, jotka tässä on mainittu, ja näin parlamentti myöskin saisi käyttöönsä nämä komission teettämät analyysit. Kyseessä on analyysi, joka kiinnostaa meitä kovasti. Kiitos. Dank u wel, rapporteur, voor het eh, geleverde werk. Ehm, Kiitoksia. Hyvät kollegat, esittelee kollegoilla on nyt aikaa tehdä tarkistuksia on kolmas helmikuuta kello 12 asti. Äänestämme tästä 3. maaliskuuta. Tässä siis aikataulu. Olemme nyt saaneet kohdan viisi päätöksen. Kiitän komissiota sen osallistumisesta. Sitten kohta kuusi muut asiat. Onko muita asioita? Ei, hyvä. Siinä tapauksessa päätän kokouksen tähän ja seuraava kokous on 10. helmikuuta torstaina ennen Strasbourgin viikkoa. Esityslista on pitkä. Kiitän tästä työstä ja hyvää paluumatkaa niille, jotka palaavat omiin maihinsa tänään. Kiitoksia. Istunto on päättynyt.